Good afternoon, colleagues. Um, dear members, dear speakers, ladies and gentlemen. It's a pleasure to welcome. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa julkiseen kuulemiseen, jossa tarkastellaan Unkarin perusoikeuksien tilannetta. Webstreamaus järjestetään tämän kuulemisen yhteydessä. Koordinaattorit ovat päättäneet 14.11 tämän ajatusten vaihtamisen järjestämisestä tämän vuoden alkupuolella. Ja juuri tänään siis tämä kuulemistilaisuus järjestän. 6. tammikuuta Vyro antoi mahdollisuuden tämän kuulemistilaisuuden järjestämiselle ja 24. päivä eh, puhemies eh, Tajani ilmoitti tästä päätöksestä. Painottaisin sitä, että LIPE-koordinaattorit sopivat puheluettelosta ja agendasta kirjallisen menettelyn kautta ensimmäinen helmikuuta. Näin ollen kuulemistilaisuudesta on koordinaattoreiden kesken sovittu ja tämä vaikuttaa myöskin siihen, että on pyritty tasapainoiseen puhujan luetteloon eri ryhmien välillä. Kukin puhuja saa 10 minuutin avauspuheenvuoron ja toivoisin, että kiinnittää sitä huomiota seuraavaan seikkaan. Eli 10 minuuttia ei ole neuvoa antava 10 minuuttia, vaan todellinen puheaika. Ja jos ylitätte tämän puheen. Te näette koko ajan tästä ruudulta käyttämänne puheajan ja kun 10 minuuttia umpeutuu, niin riippumatta siitä, missä olette menossa, puheenvuoronne keskeytyy. Ja tämä sitten pätee kaikkiin paneelin puhujiin. Reiluuden vuoksi näin toimimme, mutta myös siksi, että meillä on vielä äänestyksiä kuulemistilaisuuden jälkeen, eli tässä en voi todellakaan jousta kenenkään kohdalla. enkä todellakaan tässä halua olla epäkohtelias. Kerron vain todellakin näistä eh, menettelyistä tänään. Ja tietysti lyhyemmätkin puheenvuorot ovat tervetulleita, mutta 10 minuuttia varmasti hyvin riittää. Ja näiden avauspuheenvuorojen jälkeen on tärkeää, että jää aikaa myöskin kysymyksille ja kysymyksille sitten enintään puolitoista minuuttia per puhuja, maksimissaan kaksi minuuttia. Mutta on tärkeää, että jää aikaa myös vastauksille, joten puheenjoista on syytä pitää kiinni. Ja todellakin tätä toivon teiltä kaikilta. Kuulemistilaisuus päättyy viimeistään kahden tunnin kuluttua. Emme voi ylittää tätä aikaa juuri näiden seuraavien äänestysten vuoksi. Ja nyt sitten puhujat. Ensimmäisen puheenvuoron saa tohtori Giorgiani. En tässä eh, pitkiä. Johdantoja pidätillä varmasti on paperilla esittelyt, joten nyt puheenvuoron saa herra. Niin, ja olkaa hyvä, voitte nyt käyttää 10 minuutin puheenvuoron. Thank you, Mr. President. Mr. President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, näin alkuun haluaisin kiittää teitä kutsustanne siitä, että voimme tänään käsitellä Unkarin tilannetta. Olen ilahtunut myös siitä, että olemme Josef Antal salissa, joka oli erittäin tärkeässä roolissa kommunismin vastaisessa taistelussa. Ja tässä suhteessa voi myös muistuttaa siitä, että 25. helmikuuta muistimme kommunismin uhreja. Tänä päivänä olemme siinä kadehdittavassa tilanteessa, että voimme elää demokratiassa, jossa keskustelu, ajatusten konfrontaatio on vapaata ja usein myös haluttavaakin. Ministerineuvosto päätti, että minä esitän Unkaria tämän tässä valiokunnassa ja tässä kokouksessa. Kun olin vuosina 2010-2014 Pariisissa Unkarin suurlähettiläänä, olin tilanteessa, jossa kykeni tarkastelemaan myös sitä, millä tavalla keskustelu käydään Unkarin perustuslaista. Kysymys on siitä, että hyväksytään peruslaki ja siihen liittyvät lait ja sitä sitten syvennetään Venetsian komitean ja Euroopan neuvoston eri säännösten avulla. Tämä osoittaa sitä, että Unkarin hallitus on aina suhtautunut avoimesti siihen, että se selventää näkemyksiä. Tämän rakentavan lähestymistavan avulla olemme kykeneet viemään Euroopan komission ja Euroopan neuvoston kanssa asian päätökseen. Eurooppa elää tällä hetkellä erittäin epävarmoja aikoja. Viimeiset vuodet ovat olleet erittäin alttiita kriiseille, eurovyöhykkeen kriisi, Kreikan velan kriisi, maahanmuuttokriisi, terrorismi ja Brexit. Ihmiset ovat huolestuneita ja muutokset ovat käsin kosketeltavia. Poliittiset puolueet ovat pyrkineet kantamaan vastuunsa myös tehokkaalla tavalla. Kannattaa alleviivata sitä, että meidän vastuumme on ollut valtava. Kun pyritään ratkaisemaan näitä kriisejä, kansalaisyhteiskunnan panos on myöskin tervetullut kuten myöskin vuoropuhelu eri hallitusten välillä, Euroopan instituutioiden välillä ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Tämä on tärkeää, jotta erotellaan näiden eri toimijoiden rooli ja otetaan huomioon se, että niiden legitiimiyden lähde vaihtelee. Itse asiassa on kiistämätöntä, että hallitusten kannettavissa on vaalien tulosten edistäminen. Tällä hetkellä maahanmuuttokriisi muodostaa kaikkein suurimman haasteen Euroopassa ja Unkarissa. Ja Unkarin maantieteellinen sijainti, kuten myöskin sen ulkoraja ovat, eh, Schengenin alueella, ovat tärkeässä asemassa. Schengenin eh, alueen säilyttäminen on ollut tärkeää Unkarille, kuten myöskin maahanmuuttokriisin eh, suitsiminen. On selvää, että tämä tilanne huomattavasti heikentää Euroopan unionin vapautta. Unkari on suhtautunut vakavasti vastuuseen ja velvollisuutensa suojella Schengenin alueen ulkorajoja. Vuonna 2015 Unkari sai osakseen paljon kritiikkiä, vaikka tänä päivänä nähdään, että Euroopan unionin yhteinen politiikka keskittyy suojaamaan ulkorajoja Euroopan unionissa. Olemme ylpeitä siitä, että olemme kyenneet saamaan muutoksen tähän ajattelutapaan. Ja haluaisin myös siterata tätä kyseistä lausetta Thomas de Maizièrin sanomana. Hän on sisäministeri ja hän on kirjoittanut komissaari Timmermansille, että jos halutaan taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan ja ihmiskauppaa vastaan, Euroopan unionin täytyy ehdottomasti hoitaa Äh, hyviä suhteita kolmansiin maihin ja transitmaihin, kuten myöskin äh, kansainväliseen pakolaisjärjestöön. Näin siis totesi Euroopan unionissa sisäministeri ja antoi näin suuren merkityksen sille, millä tavalla voidaan taistella laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa vastaan. Yksi haasteista on myös se, että pyritään selventämään niitä käsitteitä, joista puhutaan silloin, kun puhutaan maahanmuuttokriisistä. Voidaan nähdä, että jotkut pyrkivät sekoittamaan talous, taloudellisen pakolaisen turvapaikanhakijan Alepposta tai marokkolaisen maahanmuuttajan lähde on tässä suhteessa erittäin tärkeässä asemassa. Tässä suhteessa kannattaa pohtia sitä, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole sellaisia, että ne voit, niitä voitaisiin pitää turvallisena. Eurooppalaiset kysyvät, miksi suuri osa niistä, jotka tulevat Schengenin alueelle sen jälkeen, kun ne ovat kulkeneet useiden niin sanottujen turvallisien maiden kautta haluavat kuitenkin asettua toisiin maihin Euroopan unionissa, varsinkin Saksaan. Tämä on hyvin perusteltu kysymys. Unkarin hallitus on tarkastellut asiaa ja se pyrkii suojaamaan omaa kansansa, jäsenvaltioiden kansoja, pyrkii huolehtimaan prosessin tehokkuudesta samalla noudattaen eurooppalaista lainsäädäntöä. Mutta kyseessä oli pelkästään Unkarin hallitus, vaan kaikkien jäsenvaltioiden hallitukset, eurooppalaiset toimielimet asettavat itselleen samat tavoitteet. Esimerkkinä osallistui ministerineuvoston kokoukseen oikeusministeriöiden kokoonpanossa ja siellä yhtäkään kokousta ei käydä keskustelematta kysymyksistä, jotka liittyvät terrorismiin tai radikalisointiin. Sama toteamus voidaan tehdä, kun tarkastellaan sisäministeriöiden kokouksia tai pyritään suojaamaan Schengenin aluetta. Nämäkin ovat jatkuvia puheenaiheita. Hyvät naiset ja herrat, sallikaa minun kiinnittää huomioon siihen, millä tavalla yhtä perusoikeutta rikotaan. Se aiheuttaa nimittäin paljon huolestenoisuutta jäsenvaltioissa, joka on liittynyt Euroopan unionin vuonna, vuonna 2004 jälkeen. Voidaan huomioida, että erittäin suuri määrä unionin maita on äskettäin hyväksynyt lainsäädäntöä, joka estävät yrittäjän vapauden, jonka artikla 16 perussopimuksessa takaa. Ja tämän seurauksena työntekijöiden lähettäminen on mahdotonta tietyille maille. Me valitamme sitä hiljaisuutta, joka ympäröi tätä kysymystä eurooppalaisissa toimielimissä, kun rikotaan perusoikeuksia. Lisäksi kannattaa huomioida myös, että tässä kuulemisessa keskitytään kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan rooliin, sillä neljä eh, tällaista yhteisöä on kutsuttu keskustelumme. Me olemme aina valmiita vuoropuheluun ja meidän mielestämme on tärkeää kiinnittää huomiota tällaiseen vuoropuheluun myös ihmisoikeustyöryhmässä oikeusministeriössä. Tässä suhteessa haluaisin sitä valittanut siitä, että jotkut näistä yhdistyksistä, jotka täällä tänään ovat läsnä, hyvin säännöllisesti eivät halua osallistua tähän työhön. Kuitenkin Unkarin hallituksen on äärimmäisen tärkeää olla mukana tässä vuoropuhelussa – ja jos ei ole mahdollista Budapestissa, me tulemme Brysselinkin asti varmistaaksemme, että se toteutuu. Lisäksi haluaisin ottaa esille eh, sen, että täällä on Susanna Weg, hän on maahanmuuttoviraston edustaja Unkarista ja Christian Kesmar, joka on eh, sisäministeri. Kahdeksan minuuttia 17 sekuntia. Hyvä puheenjohtaja, tähän meni. Kiitän teitä huomiostanne. Kiitos. Mä on myöskin mukana Eurooppa eh, ja kansainvälistä yhteyksistä vastaava ministeri ja myöskin sellainen, joka eh, johtaa turvapaikka-asioiden osastoa. Eh, Niklas Santo perusoikeuksien keskuksen johtaja käyttää seuraavan puheenvuoron 10 minuuttia. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, ihan ensimmäiseksi haluan kiittää kutsusta tähän tilanteeseen. Minäkin tulen yrit, pidä, pitää, yritän pitää kiinni aikarajoista ja haluaisin ensiksi sanoa muutaman sanan Unkarista, niin sanotusta Unkarin tilanteesta, demokratian tilanteesta myös muutoin, ei pelkästään Unkariin liittyen. Ensimmäiseksi haluan tehdä hyvin selväksi, että kaikista sisäisistä ja kansainvälisistä huolista riippumatta demokratia ja perusoikeudet toimivat Unkarissa täysin ja aivan selkeästi. Perustuslaki, joka on uusi Unkarin perustava laki niin sanotusti hyväksyttiin 2011 demokraattisesti valitun parlamentin toimesta laillisen ja läpinäkyvän proseduurin välityksellä. Toisaalta totta on, että meillä on erilaisia, monta erilaista demokratiamallia, universaalia määritelmää demokratialle tai oikeusvaltioperiaatteelle ei voida antaa. Kansallisvaltioiden ei pitäisikaan yrittää homogeenisesti määritellä näin heterogeenistä asiaa. Unkarissa meillä perustuslaki tuomioistuimen rooli on muuttunut ja joissakin EUn demokratioissa perustuslaki tuomioistuinta ei ole olemassa ollenkaan, kuten Alankomaissa ja Ruotsissa. Ei siis tällaista instituutiota edes ole. Perustuslaki tuomioistuin on Unkarissa laillisesti itsenäinen, riippumaton elin, esimerkiksi Ranskassa yleinen syyttäjän virasto on hallituksen alainen, jos sitä verrataan. Ja kun demokratialle ei ole kattavaa määritelmää, niin kaikissa jäsenmaissa on kuitenkin kaksi seikkaa, jotka ovat yhteisiä eurooppalaisia arvoja. Toinen ovat vapaat vaalit ja toinen on vallanjaon periaate, ja nämä myös Unkarissa on taattu yleiset ja paikalliset ja myös Euroopan parlamentin vaalit pidetään joka neljäs tai viides vuosi, kun taas hallitus, toimeenpanovalta ja toisaalta lainsäädäntövalta, eli parlamentti, ovat erotetut toisistaan. Unkarissa, toisin kuin aikaisemmassa perustuslaissa, kohdassa 1, artiklassa C, Unkarissa vallanjakoperiaate toimii täysin. Ja vapaiden vaalien ja vallanjako-opin periaatteiden myötä erilaiset rakenteelliset ja tekniset ratkaisut, jotka liittyvät tämän jäsenmaan toimintaan, täysin noudattaa kansallista, kansallisen identiteetin ja kansallisen luonteen ilmaisemaa periaatetta ja luonnetta. Euroopan unionin on kunnioitettava jäsenmaidensa kulttuurista identiteettiä ja paikallisia itsehallintomalleja, kuten meidän peruskirjassamme sanotaan. Eli kun me puhumme itsenäisyydestä, puhumme erilaisista tavoista ymmärtää itsenäisyys, mutta emme eri tavoista ymmärtää demokratia. Perus oikeudet eivät ole tässä kyseenalaisia, mutta puhutaan ideologiaista ja erilaisista kansallisista suvereniteeteista. Miten pitäisi jakaa jäsenmaiden ja EUn välinen toimivaltuuksien jako? Tässä pitäisi korostaa, että Euroopan unioni ei ole valtio, sillä ei ole omaa itsenäisyyttä, kuten ainoastaan jäsenmailla on ja meidän perustuslakimme mukaan Unkari ainoastaan joitakin suverenisuuden antamia toimivaltuuksia toteuttaa. Ja totta kai on erilaisia käsityksiä myös siitä, miten suvereenisuutta pitäisi tulkita tai miten sen rakenne pitäisi järjestää ylikansallinen EU sanoo, että Euroopan unionin pitäisi saada lisää toimivaltuuksia tai jopa saada lisää suvereenisuutta jäsenmaiden kustannuksella, vahvistaa oikeusvaltioperiaatteita ja perusoikeuksia jäsenmaissa. Tämä perustuu poliittiseen korrektiuteen, ihmisoikeusfundamentalismiin ja ö, muihin kyseenalaisiin periaatteisiin. Toinen konsepti on sellainen, että Euroopan unioni on vain työkalu, mutta ei päämäärä itsessään. Sillä on vain välineellinen rooli. Tällöin suvereenisuuden tehtävä on luoda lainsäädännöllinen ja laillinen viitekehys kaikelle toiminnalle ja perusoikeuksien toteutumiselle. Tiedän toki, että tämä on vasta alku laajemmalle ja suuremmalle muutokselle demokratian muutoksessa, oikeusvaltioperiaatteen merkityksessä ja perusoikeuksien periaatteissa. On selvää myös, että poliittinen ja laillinen taistelu niiden välillä, jotka haluavat ylikansallisia ratkaisuja ja toisaalta niiden, jotka haluavat kansallista suvereenisuutta ja pitävät sitä ensisijaisena. Tämä on luonteen omaista, ei ainoastaan Unkarille, vaan koko Euroopalle ja läntiselle maailmalle, eli luultavasti kiinnostavimmat ajat ovat vielä edessäpäin. Kiitoksia. Kiitokset. Todor Cardos, Amnesty Internationalin tutkija, saa seuraavan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos ja hyvää iltapäivää eh, kaikille. On eh, suuri kunnia olla täällä tänään. Amnesty International on varsin huolestunut perusoikeuksien tilanteessa Unkarissa tänään viime vuonna katsottiin, että käytänteet heikentyivät monellakin saralla, varsinkin mitä tulee eh, syrjimättömyysperiaatteen ja perusoikeuksien ihmisoikeuksien toteutumiseen. On katsottu myöskin, eh, mitä kaikkea tämä uusi ehdotettu laki sisältää. Myöskin tiettyjä peruslakeja nyt on käytetty väärin, ei ole välttämättä käyty ennen niiden eh, esittämistä perustavaa keskustelua aiheesta puhuisin hieman vakavuudesta. Kuten muutkin asiantuntijat ovat katsoneet, että medialakitilanne on ongelmallinen ja myöskin seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ei enää suojella kunnolla. Ja joskus vankilatuomioita langetetaan ilman kunnollista oikeudenkäyntiä. Ja uudistukset, joita nyt on tehty esimerkiksi oikeusjärjestelmässä, ovat johtaneet siihen, että sukupuolen tasa-arvo ei enää toteudu. Tämän lisäksi aborttioikeutta aiotaan rajata ja on käyty uutta keskustelua myöskin kuolemanrangaistus mahdollisuudesta. Se, miten on käytetty tai kohdeltu maahanmuuttaja, ovat todellakin eh, aiheuttaneet suuria ongelmia ja todellakin hankaloittaneet maahan päässeiden maahanmuuttajien ja pakolaisten tilannetta. On tehty selväksi se, että hallitus ei ole valmis käymään rakentavaa keskustelua kansalaisjärjestöjen kanssa. Viime vuosina hallitus on esittänyt eri vähemmistöryhmiä, myöskin naisia kohtaan, varsin syrjiviä kommentteja. Parlamentti on käynnistänyt tutkintaa joihinkin näihin seikkoihin liittyen ja katsonut, tarkastellut sitä, miten mahdolliset säännöt, onko niitä rikottu vai noudatettu ja kuulemistilaisuuksia myöskin on järjestetty. Ja erittäin tärkeää on, että asia pidetään esillä ja asetetaan paineita komission ja jäsenmaiden suuntaan myöskin. Unkarissa todellakin kohdennetaan toimet jo aikaisemmin markkinaalisessa asemassa oleviin ryhmiin erityisesti. Riippumattomat järjestöt, niiden toiminta on estetty hallituksen toimista ja tämä on johtanut todella huonoon tilanteeseen. Viime viikolla Fidesz-puolue edustaja otti yhteyttä meihin ja viittasi siihen, että olisi käytetty jonkinlaista valeuutisointia ja viitattiin pakolaisten aiheuttamiin rikoksiin. Nyt keskustelemme tilanteesta ja samaan aikaan pakolaisia käännytetään Unkarin rajalta. Olen saanut myöskin todistusaineistoa, kuvamateriaalia siitä, kuinka näitä maahan pyrkineitä pakolaisia on kohdeltu rajoilla huonosti. Hallitus ei kuitenkaan halua muuttaa näitä käytänteitä ja viittaa siihen, että moraalinen vastuu olisi pakolaisilla olla lähtemättä pois kotimaistaan. Unkarin hallituksen tulisi pyrkiä huomioimaan pakolaisten oikeudet, mutta se ei näin tee. Kuitenkaan hallitus ei myönnä tällaisia rikkeitä itse. Tuhannet pakolaiset, monet näistä lapsia, ovat hankalassa tilanteessa rajan toisella puolella, eh, Serbian puolella, eivätkä pääse jättämään turvapaikan hakemuksiaan. Ja todellakin raja-alueiden tilanne on todella huono ja hankaloituu koko ajan. Hallitus pyrkii siihen, että tilanne olisi niin hankala pakolaisille, että sen ei tarvitsisi osallistua näihin yhteisiin mekanismeihin, joista on päätetty pakolaisten tilanteen hoitamiseksi. Dublinin järjestelmä ja jakojärjestelyt pakolaiskysymyksen ratkaisussa ei ole asia, jonka Unkari on ottanut omakseen. on myöskin esitetty yhteyksiä pakolaisten ja terrorismin välille ja paljon varoja hallitus on käyttänyt juuri tällaisten yhteyksien selvittämiseksi, vaikkakaan tällainen varainkäyttö ei ole hyödyntänyt kenenkään tilannetta. Se on vain hankaloittanut pakolaisten tilannetta ja ylipäätään ulkomaisten asemaa. Tämä ei todellakaan ole sellaista eriyttämistä, jota tarvitaan. Amnesty International on julkaissut viime kuussa raportin eh, näistä kysymyksistä, ja tällainen suuntaus todellakin on katsottu varsin eh, huolestuttavaksi. Esimerkiksi syyrialainen mies eh, sai viime vuoden marraskuussa täysin perusteettoman tuomion, kymmenen vuoden vankeustuomion. Häntä syytettiin perusteettomasti eh, terrorismiin eh, tyyppisestä toiminnasta. Serbian ja Unkarin välinen raja on todellakin hankala ja sen aseman hankaloitunut vielä entisestään sen jälkeen, kun Unkari sulki eteläisen rajansa. Todellisuudessa Ahmed on ihan tavallinen perheen isä, joka Turkin kautta Syyriasta pyrki pois Eurooppaan. Ja Ahmedin muitakin perheenjäseniä ja kymmentä muuta henkilöä on näin täysin perusteettomasti syytteeseen asetettu. Kansalais järjestöt pyrkivät nyt eh, parantamaan tilannetta ja mahdollistamaan eh, Ahmedin eh, vapauttamisen. Todellakaan kyseessä ei ole terroristi, vaan ihan tavallinen ihminen, joka vahingossa sattui olemaan väärään aikaan väärässä paikassa. Heti alun alkaen hänelle ei mahdollistettu reilua oikeudenkäyntiä, vaan häntä vain syytettiin terrorismiin kuulumisesta, vaikka hän ja näitä syytteitä ei missään vaiheessa voitu osoittaa toteen. Ja todellakin eh, hallitus on tämän väärin langetetun tuomion takana. Esimerkiksi jos tämä henkilö mahdollisesti olikin heittänyt kiviä tai käyttänyt megafonia ja sen kautta välittänyt viestiä, tällaista asiasta ei ihmistä kuitenkaan voida terroristiksi syyttää. On erittäin tärkeää, että tähän asiaan kiinnitän huomiota Euroopan parlamentin ja myöskin komission tulisi perusoikeuskirjan artikla 47 mukaan, mukaisesti nostaa tämä asia käsittelyyn. Tässä ei ole kyse pelkästään ulkomaalaisten turvallisuudesta, vaan myöskin omien kansalaisten turvallisuudessa, turvallisuudesta. Hallitus väittää, että tarvittaisiin lisävaltuuksia uhkien eh, hahmottamiseen ja tämä valtuus annettaisiin nimenomaan täytäntöönpaneville tahoille. Ja nyt ollaan eh, suunniteltu uudenlaista eh, hätätila-asiaa, johon siis mentiin viime kesänä. Eh, nyt poikkeustilanteissa on mahdollista keskeyttää olemassa olevat lait, asettaa uusia ja ottaa käyttöön myöskin sotavoimia, sotilasvoimia poikkeuksellisesti tarvittaessa. Ja mahdollistaa myöskin eh, näiden erityistoimien käyttö silloin, kun voidaan vedota terrorismin uhkaan kun näin käy, niin eh, saatetaan törmätä tilanteisiin, että hallitus käyttää näitä eh, verukkeina halutessaan. on olemassa sellainen riski, että hallitus käyttää mielivaltaisesti näitä mahdollisuuksia esimerkiksi ihmisoikeustaistelijoiden tai äm, ehm, opposition edustajien äh, hiljentämiseksi. Näihin asioihin tulee puuttua ja olisi tärkeää, että Euroopan parlamentti ja komissio miettisi uusia toimia Unkariin liittyen. On erittäin tärkeää, että Unkari kiinnitetään huomiota, ei ryhdytä toimiin liian myöhään. On erittäin tärkeää, että siellä ei loukata perusoikeuksia, joihin EU:ssa on sitouduttu. Esimerkiksi artikla 7 on otettava käyttöön silloin, jos voidaan katsoa, että perusoikeuksia tosiaankin on loukattu. Ja tässä yhteydessä Euroopan parlamentilla on mahdollisuus ja myöskin velvollisuus ottaa käyttöön kaikki tarvittava kriittinen massatilanteen korjaamiseksi. Capron sai seuraavana Unkarin Civil Liberties Unionin eh, johtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvä ministeri. Kiitoksia tästä kutsusta ja mahdollisuudesta saada tulla puhumaan tänne kuulemistilaisuuteen. Haluaisin keskittyä ilmaisunvapauden ja tiedonvapauden tilanteeseen Unkarissa. Perusoikeuskirja ottaa esille ilmaisunvapauden ja tiedonvapauden EU-lainsäädännössä. Siinä todetaan myös, että vapaus ja median pluralismi ovat asioita, joita kunnioitetaan. Ensinnäkin haluaisin puhua mediavapaudesta Unkarissa, jossa voidaan ottaa esille kaksi suuntausta, joiden avulla näitä on vesitetty. Nämä suuntaukset koskevat mediamarkkinoiden uudelleenjäsentelyä ja manipulaatioita tuolla markkinoilla. Nämä kohdistuvat keskisuuriin yrityksiin ja näin ne liittyvät lähinnä sisällön tarjoamiseen. Tämä liittyy myös itsesensuuri kuten esimerkiksi Merte aivoriihen kohdalla oli tilanne. Etyjin vuonna 2014 toteamus valien jälkeen oli, että vain harvoja medialähteitä voidaan pitää riippumattomina. Ja sen jälkeen näiden medialähteiden määrä on noussut, jotka ovat äh, sellaisten omistavilla läheiset suhteet hallituksen. Vuonna 2015 TV2, kaupallinen TV-kanava, osattiin henkilön puolelta, joka on hallituksessa, ja kaksi äh, uutisportaali myöskin ostettiin sellaista liikemiesten toimesta, joilla on läheiset suhteet hallitukseen. Vuonna 2016 60-vuotias Ähm, riippumaton sanomalehti suljettiin ja sen äh, online-arkisto myöskin suljettiin. Ja äh, sanomalehti ei toiminut enää. Tätä selitettiin taloudellisen syyn, mutta näin ei kuitenkaan ollut, vaan sen osakkeet menivät sellaiselle yritykselle läheiset suhteet hallitukseen. Myös muita poliittisia yhteyksiä on ollut olemassa. Ja kun katsotaan tätä toista suuntausta, haluaisin korostaa Euroopan neuvoston suositusta, jonka mukaisesti medialle pitäisi muita tukia oikeudenmukaisella tavalla. Aivoryhmän mukaan huomataan, että valtion mainonta on jaettu epätasaisesti medialle, mikä on aiheuttanut häiriöitä mediamarkkinoilla. Esimerkiksi useat lehtimiehet eivät päässeet pakolaisleireille pakolaiskriisin aikana vuonna 2015. Useat lehtimielet eivät myöskään päässeet parlamenttiin Syynä annettiin se, että pyritettiin nauhoittamaan tällaisilla rajoitetulla alueilla. Jotkut näistä kielloista poistettiin sen jälkeen. Toiseksi haluaisin ottaa esille aktiivisten kansalaisten tilanteen Unkarissa. Heillä on usein esteitä, kun he pyrkivät saamaan käyttöönsä julkista tietoa tai kertomuksia paikallisviranomaisten vallan väärinkäytöksistä vastauksena kritiikkiin. Hyvin usein tulee erilaisia syytöksiä kunnianloukkauksista ja muusta. Suurin osa ihmisistä <clears throat> ovat sellaisia, että heitä pelotellaan, jotta he eivät esittäisi näkemyksiään. Tai heitä uhkaillaan suurilla sakoilla. YK on edustaja sanoi vieronsa päätteeksi, että kunnianloukkaukset ovat edelleen rikos, Ja vuonna 2015 äh, julkisen tiedonsaanti on ollut yhä vaikeampaa. Lainsäädäntö teki mahdollisesti sen, että tätä tietoa ei luovuteta sillä perusteella, että mahdollisesti tehdään laki, joka näin kieltäisi. Lisäksi itse tietopyynnön prosessoinnista nykyisin pyydetään korvausta. Vuonna 2016 rajoitteet näihin vapauksiin johtivat siihen, että julkisen tiedon ju, julkaiseminen enää ei ollut velvollisuus. Ja kun puhutaan ilmaisuvapaudesta, niin meidän täytyy käsitellä myös sitä, millä tavalla yksittäiset yritykset toimivat. Ja suositukset, jotka on tehty, esitellään kolmen, ku, kolmen päivän kuluttua. Siinä on paljon eri huolenaiheita sen suhteen, mikä tilanne on Unkarissa. Esittelijä toteaa, että ympäristö ei ole hyvä ihmisoikeustilanteessa Unkarissa ja varoittaa ylisääntelystä. Stigmatisointi alkoi vuonna 2013. Se veti seuraavalle tasolle vuonna 2016. Sillä Nemetin Fideshin varapuheenjohtajan toimesta. Hän ilmaisi, että hän vaati kansallista turvallisuuskomiteaa ja turvallisuuspalveluita tutkimaan niitä järjestöjä, jotka tekevät yhteistyötä Sorosin verkoston kanssa. Hän myöskin tunnisti 22 tällaista järjestöä ja väitti, että nämä avoimesti rikkovat unkarilaista ja eurooppalaista lainsäädäntöä. Mitä muuta kertomusta ei julkaistu ja kannattaa huomata, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti, että tässä rikottiin ihmisoikeuslainsäädäntöä. Saboja Vichy vastaan Unkarin oikeustapauksessa väitettiin, että että näitä oikeuksia on myöskin rikottu. Annettiin myös uutta vauhtia prosessille, jossa stigmatisoitiin riippumattomia kansalaisjärjestöjä vuonna 2017 keväällä. Siinä tavoitteena on muuttaa lainsäädäntö, joka koskee siviilin eh, kansalaisoikeusjärjestöjä. Asiakirja viittaa kansalliseen korruptiovastaiseen ohjelmaan ja siihen liittyvä päätöslausuma vuodelta 2015 toteaa, että jos varmistetaan kansalaisjärjestöjen avoin toiminta ja mahdollisuus laajentaa näitä, sitä alaa, jolla ne toimivat, tulisi ottaa tarkasteluun. Tarkastelun on tarkoitus alkaa huomenna tässä ehdotuksessa ja siinä edelleenkin viitataan tähän tilanteeseen Tähän mennessä kuitenkaan mitä lainsäädäntöä ei ole julkaistu. Siitä huolimatta viikoittain eri hallituksen virkamiehet esittävät erilaisia ajatuksia siitä, miten voitaisiin lisätä kansalaisjärjestöjen avoimuutta. Tässä vaihtelu on kansalaisjärjestöjen stigmatisoinnista siihen, että julkaistaan sitä tietoa, joka jo löytyy meidän vuosikertomuksestamme. Nämä lausumat tulevat korkea-arvoisilta virkamiehiltä, mukaan lukien pääministeri, joka otti tämän esille vuoden puheenvuorossaan. Siinä usein on kolmenlaisia väitteitä, että rahoitus tulee ulkomailta, että tehdään sellaista poliittista toimintaa ilman, että taustalla on demokratia, ja sitten, että ei olla avoimia lahjoittajien suhteen. Vaikka meidän kaikki, kaikki tämä tieto sisältyy jo vuosikertomuksemme, jotka julkaisemme vuosittain. Lisäksi nämä järjestöt usein yhdistetään siihen, että ne pyrkivät vaikuttamaan maahanmuuttokriisiin. Tämän seurauksena johdataan siihen, se, että tämä johtaisi lisäavoimuuteen, sen ei tule kuitenkaan hämätä, sillä tavoitteena on se, että päästäisiin näistä järjestöistä eroon. Tammikuun alussa Nemetslad hallituksella ministeri sanoi, että nämä organisaatiot, joilla on yhteyksiä Sorosiin, pyyhkäistään taivaan tuuliin koko maastamme. YK on erityisedustaja on myöskin huolissaan siitä, miksi ihmisoikeusaktivisteja stigmatisoidaan jatkuvasti ja miten haitallista vanhempien virkamiesten käyttämä kielenkäyttö on sen suhteen, miten kansalaisyhteiskunta toimii tiedotuskampanja ja osa, joka koski tätä ehdotettua lainsäädäntöä, ovat ongelmallisia täm, tässä suhteessa, ettei kunnioiteta eurooppalaisia arvoja. Ilmaisuvapaus on aina yksi näistä, toinen koskee ulkomaista rahoitusta ja se tapa, millä tämä ulkomainen rahoitus määritellään, koskee pääoman käyttöä ja pääoman vapaata liikkuvuutta, joka on yksi perusoikeuksista Euroopan unionissa. Viime viikolla mediassa raportoitiin siitä, että parlamentin kokous, jossa Fides, johdossa oleva puolue ja eri kansalaisjärjestöt, kuten myöskin äh, Unkarin kansalaisvapausunioni, eli Helsinki-komitea ja muut, ovat nimenomaan tämän lainsäädännön kohteena <clears throat> eri lähteiden mukaisesti. Tuki näille yrityksille yritetään edelleen vahvistaa ja näyttää, että uusi luokka, eli nämä organisaatiot, joita tuetaan ulkomailta, kielletään, jos niiden ulkomaan rahoitusosuus ylittää tietyn osion. Kiitokset ja sitten Marta Pardavi viimeisenä panelistina Unkarin Helsinki-komitean puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisa ministeri. On kunnia saada puhua teille tänään minä edustan Unkarin Helsinki-komiteaa, joka on ihmisoikeus elin Budapestissa toimiva demokratian oikeusvaltioperiaatteeseen ihmisoikeuksiin keskittyvä elin. Ja omassa puheessani haluan täydentää kollegani väitteitä niistä suurimmista ihmisoikeushuolista, joita Unkarissa tällä hetkellä on, ja se on pakolaisten suojelu. Valtioiden tehtävänä ja vastuunaan on suojata omia rajojaan, mutta niiden vastuulla on myös suojata ihmisoikeuksia rajavalvonnan keinoin. Valtioiden tulee kohdella <clears throat> ihmisiä inhimillisesti ja oikeudenmukaisesti ja taata heille oikeudenmukainen oikeusprosessi. Ja nyt Euroopassa me olemme jatkuvasti taistelemme rajavartioinnin ja ihmisoikeuksien suojelun välillä. Mutta kun puhutaan maahanmuutosta, Unkari etsii tätä tasapainoa ja yrittää ihmisoikeuksia, on, on luopunut ihmisoikeuksien suojelemisesta ja oikeusvaltioperiaatteesta. Kesän 2015 jälkeen Unkarin hallitus on tehnyt dramaattisia lainsäädännöllisiä ja poliittisia toimenpiteitä, jotka vaarattavat pakolaisten suojelun Unkarissa. Yksi näistä askelista on se, että e, kansainvälistä suojelua tarvitsevat ihmiset e, suljetaan tällaisen suojelun ulkopuolelle Unkarissa. Te olette varmasti tietoisia toimenpiteistä, joita Unkarissa on tehty. Enimmäkseen niissä on kyse toimenpiteistä, joissa sellaisten ihmisten turvapaikka anomukset hylätään, jotka ovat tulleet Serbian tai muiden maiden kautta. Ja on väitetty, että heidän turvapaikkahakemuksensa ovat mahdottomia hyväksyä, koska niissä kolmannen maan periaatetta ei noudateta, he ovat tulleet eri maan kautta ja niinpä tosi asiallisesti ei ole tutkittu niitä syitä, miksi afgaanit, syyrialaiset ja muut ovat turvapaikkaa anoneet. Myös epäoikeudenmukaisia ja uusia sääntöjä on luotu, joiden avulla on pystytty estämään ihmisten pääsy turvapaikan hakuprosessiin ja kansainväliseen suojeluun. Myös rajoja on, rajoille on rakennettu rauta-aitoja ja on kriminalisoitu ihmisiä, jotka ovat pyrkineet näiden aitojen yli, eikä heille ole taattu oikeudenmukaista oikeusprosessia. Unkarin turvapaikka kapasiteettia on vähennetty ja hyvin monia leirejä, kaksi suurta leiriä suljettiin ja ihan äskettäin Unkarin hallitus on päättänyt painottaa väliaikaista suojaa, esimerkiksi telttoja, jotka eivät vastaa inhimillisen kohtelun vaatimuksia erityisesti talviaikana. Raja-alueella ihmisten pitäisi pystyä laillisesti jättämään turvapaikka anomuksia, mutta tämä ei ole mahdollista. Unkarin maahanmuuttovirasto päästää sisään maahan vain 25 henkilöä, jotka voivat siis hakea turvapaikkaa, ja näin he käytännössä eliminoivat pääsyn tuohon maahan, kieltävät pääsyn maahan. Ja 2016 hallitus päätti ryhtyä vielä uusiin toimiin maahan tulevien maahanmuuttajien tilanteen huonontamiseksi. Heinäkuusta saakka Unkarin poliisi on automaattisesti jättänyt kaikki sellaiset henkilöt rajan ulkopuolelle, jotka ovat lähestyneet aitaa liian lähelle. Ja tämä käytännössä on tarkoittanut ihmisten työntämistä Servian puolelle ja sitä, että ihmisten kansainvälisen suojelun haku on estynyt. Tämä on johtanut siihen, että ihmiset ovat Serbiassa joutuneet usein epäinhimillisiin tilanteisiin, koska Serbian turvapaikkajärjestelmä ei pysty hoitamaan niitä yli seitsemää tuhatta henkilöä, jotka siellä hakevat kansainvälistä suojelua. Ja seits, heinäkuun ja syyskuun välillä 2016 tuhansia ihmisiä kohdeltiin täällä tavoin. Ihmiset eivät ole saaneet yksilöityjä vastauksia omiin anomuksiinsa, eikä, eivätkä sellaista lainsuojaa, jota kansainvälinen suojelu edellyttää. Ihmisten tietoja ei ole esimerkiksi verrattu erilaisiin rikos, äh, rikoksia kuvaaviin tietopankkeihin. EU-lainsäädännössä on äh, joitakin poikkeussäädöksiä, joita on käytetty väärin ja äh, liian laajasti, ja Unkarin valtio tälläkin hetkellä jatkaa tällaisia toimia, jotka pitäisi pysäyttää keväästä 2016 saakka. Ihmisoikeuksia puolustavat kansalaisjärjestöt ovat monta kertaa kiinnittäneet kansainvälisen yhteisön huomion siihen, että Unkarissa ihmisoikeudet eivät toteudu eikä, eikä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeudet toteudu. UNCHRn korkea edustaja on myös ilmaissut syvän huolensa näistä väärinkäytöksistä ja Frontex niin ikään monitoroi tilannetta. Silti Unkarin viranomaiset eivät ole osoittaneet minkäänlaista halua ryhtyä tutkimaan kattavasti niitä malleja, joilla heidän rajojaan valvotaan. Itäiset EUn jäsenmaat ja niiden tilanne on, me, tämä käy ilmi tästä meidän dokumentista. meidän nyt Unkarin valtio on ehdottanut uutta lainsäädäntöehdotusta, joka olisi tarkoitus hyväksyä keväällä parlamentissa. Se antaisi mahdollisuuden pysäyttää kaikki turvapaikanhakijat rajalle ja myös käännyttää pois kaikki sellaiset pakolaiset, joilla ei ole laillista statusta Unkarissa. Heidät kaikki voidaan palauttaa tai ö, siirtää Serbiaan. Näitä säädöksiä ö, toteutettaisiin tämänhetkisessä maahanmuuttokriisissä, joka Unkarissa on ollut voimassa kesästä 2015 saakka ja joka on nyt laajennettu jatkumaan olemaan voimassa tämän vuoden syyskuuhun saakka. Tämä, se antaisi mahdollisuuden ähm, pysäyttää, viranomaisille pysäyttää kaikki turvapaikan hakijat, aikuiset ja lapset myös yli 14-vuotiaat yksin tulevat lapset ja heidät pysäytettäisiin transit-alueelle ilman minkäänlaista turvaa tai takeita siitä, että he saavat kansainvälisten normien mukaista kohtelua. Tämä laki antaa myös luvan viranomaisille pidättää tai pysäyttää kaikki mahdolliset turvapaikanhakijat ja viedä heidät takaisin Serbian rajalle, kun ainoa keino eh, Unkarissa hakea kansainvälistä suojelua on turvapaikan hakeminen transit-alueella, mutta Unkari sallii ainoastaan 25 henkilön maahan pääsyn viikossa on hyvin hankala ennakoida, kuinka moni ihminen pystyy hyötymään tästä luvallisesta maahanpääsystä Unkarin tulevaisuudesta. Sitten siellä majoitetaan ihmisiä kontteihin, satoja ihmisiä, ihmisiä, jotka ovat tulleet maahan, tullaan myös asuttamaan tällä tavalla. Ja nämä uudet lainsäädäntötoimet on tarkoitus laita koskemaan koko maan pinta-alaa, ja se ei vastaa EUn turvapaikanhakija säädöstä, jonka mukaan pysäyttäminen tai pidättäminen voi olla vain poikkeustoimi mutta Unkarissa nämä toimet voivat kohdistua kehen tahansa alaikäisiin, yksin tuleviin yli 14-vuotiaisiin lapsiin. Ja tämä ei todellakaan ole lapsen edun mukaista. Me olemme sitä mieltä, että näiden lainsäädäntötoimien voimaan tulo pakottaa muut jäsenmaat olemaan palauttamatta Dublinin nojalla Unkariin turvapaikanhakijoita ja siten syövyttää pohjaa solidaarisuudelta jäsenmaiden pohjalta. Siksi me toivommekin, että komission jäsen tutkii tarkoin näitä suunnitteilla olevia säädöksiä ja niiden vaikutuksia. Kiitos. Kiitos, kiitos kaikille puhujille. Tämä on herkkä aihe ja haluan mahdollistaa sen, että kaikki halukat saavat puheenvuoron. Etusijalla kuitenkin Libe-jäsenet, mutta puolitoista minuuttia puheaikaa per puhuja, jos halutaan jokaiselle tarjota mahdollisuus puhua, jotta sitten jää aikaa myös vastauksille ainakin puoli tuntia. Koordinaattoreita on kuultava. Ja jos joku koordinaattoreista ei ole paikalla, niin ehkä joku muu ryhmän edustaja, live-jäsen, voi sitten kyseisen ryhmän puheenvuoron käyttää. 15-16 puheenvuoropyyntöön jätetty ja nyt uudet salin tulijat eivät enää voi puheenvuoroa saada, mutta tähän asti merkityt saavat kaikki puheenvuoron käyttää. Syrjä, haluatteko tekin käyttää puheenvuoron kyllä vai ei? Selvä. Lisään nimenä tähän listaan. Ja Natsi ensimmäisenä. Oliko täällä vielä puheenvuoropyyntö? En tarkoita Natsia, vaan teidän takananne istuva henkilöä. Eli haluatte käyttää puheenvuoron. Selvä. Tämä oli nyt sitten viimeinen merkintä. Järnät sitten äh, varakoordinaattorina. Käytättekö te ensin puheenvuoron? Minä olen sitten kuen puheenvuoro. Kiitoksia. Kysymykseni ovat oikeusministerille ja haluaisin erityisesti tietää, mihin toimenpiteisiin Unkarin hallitus on ryhtynyt vankiloiden ylikansoituksen kohdalla haluaisin tietää, mihin olette ryhtyneet, jotta voitaisiin varmistaa se, että tämä oikeus tulostaulukko silloin, kun komissiosta mittaa, itsensä heijastelee todellisuutta. Ja voisitteko myös hieman kertoa siitä, mitkä ovat tällä hetkellä perustuslaillisen tuomioistuimen valtuudet te entisenä tuomarina voitte varmaankin antaa meille vähän syvällisempää tietoa kuin mitä mediassa on saatavilla. Kiitokset ja ST-ryhmästä Sepelä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä puheenvuorojen kuluessa eh, tutkailin näitä asioita, Santon puheenvuoro eh, demokratiasta ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta. 2013 perusoikeuskirja saatiin aikana ja sitten eh, internetsivulta löytyy vain kaksi nimeä. Eh, teidän nimeni ja sitten yksi toinen nimi ja sitten artikkeleissa eh, perusoikeuskeskus on allekirjoittajana. Tämä ei vaikuta kovinkaan avoimelta. Kysyisin, kuinka paljon henkilöitä toimii keskuksessa ja kuinka monet kirjoittavat siellä artikkeleita. Minua myöskin hieman yllätti se, että Ratrasani totesi, että hallitukset on valittu. Totta kai, e, tämähän on ihan selvä asentele, miksi se tulee aina erikseen mainita, mutta jos näin on, ovat, olivatpa nyt sitten voimasuhteet mitkä tahansa, niin tulee kunnioittaa muidenkin ryhmien näkemyksiä ja kansalaisjärjestöjen, myöskin kansalaisten näkemyksiä kun demokratia on kyseessä, niin on erittäin tärkeää muistaa se, että kaikkien ääniä kuullaan. Eli ilmaisuvapaus ja mediavapaus ovat erittäin tärkeitä perussanoja. Ja demokratiasta puhuttaessa on erittäin tärkeää, että media voi ja sen velvollisuuskin on toimia kriittisesti. Ja sitten vielä turvapaikkamenettelyistä totesitte, että monet haluavat tulla eh, Eurooppaan sen sijaan, että ne jäisivät muille turvallisille alueille. Kannattaa muistaa se, että suurin osa pakolaista maailmassa eivät siirry Euroopan unioniin. Te haluatte suojella rajoja, se on sinällään hyvä asia, mutta toisaalta ette mahdollista sitä, että ne koputtavat apua tarvitsevat henkilöt saisivat teiltä suojaa. Ja Geneven yleissopimuksen mukaan näin tulisi kuitenkin tehdä. Teidän viestinne on seuraavanlainen. Menkää minne haluatte, kunhan ette tule Eurooppaan tai ainakaan Unkariin, joka ei edes eh, Geneven yleissopimusta kunnioita. Ja saa nyt nähdä, miten käy tälle uudelle pakolaisten pidätyslaille. Yrittäkää pitäytyä kahdessa minuutissa. Ja herra Zurek ECRstä, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję. Mnie zaskoczyła... Kiitoksia. Kuuletteko minua? Olen hyvin yllättynyt siitä, mitä herra Ricardo sanoi, mainitsitte useita viranomaistoimia ja proseduureja, mutta enimmäkseen kuitenkin mielipiteitä ja julkilausumia, mutta jos kysytään kadunmiesten mielipiteitä, niin vaikka ne olisivatkin sen vastaisia, mitä me uskomme, niin silti niitä pitää suojella. Minulla on muutama konkreettinen kysymys erityisesti Amnesty Internationalin edustajille. Oletteko samaa mieltä, että kommunismi Unkarissa ja muissa maissa oli sortojärjestelmä ja sosiaalisen syrjinnän menetelmä, joka sulki yhteiskunnan ulkopuolelle kokonaisia ihmisryhmiä, joita se piti pettureina tai kansanvihollisina. Oletteko samaa mieltä, että tietyissä piireissä, jotka tekivät yhteistyötä kommunististen vallanpitäjien kanssa Unkarissa ja muissa maissa sen jälkeen, kun kommunismi kaatui ja demokratia alkoi. Nämä piirit edelleen käyttivät vaikutusvaltaansa valtaansa ja rahaa tiettyjen sosiaalisten muutosten, emansipaation, sellaisten ryhmien emansipaation estämiseksi, joita kommunismin alla syrjittiin. E, czy zgodzi się pan, że e, obowiązkiem każdy... Ja vielä, oletteko samaa mieltä siitä, että jokainen vallanpitäjä, jokainen hallitus, joka haluaa suojella yleistä hyvää, että sen on myös suojeltava sellaisia ryhmiä, joita aikaisemmin syrjittiin. Ja vielä yksi kysymys koska en tiedä ymmärsinkö ihan oikein, mitä sanoitte. Abortti. Oletteko sitä mieltä, että sikiön murhaaminen on ihmisoikeus? Kiitos. No, by Brigitte. No, suuntaus on nyt vähän tällainen. Jos jokainen ylittää puolella minuutilla puheaikansa, niin ei jää aikaa vastauksille. Mennään yli kello viiden, ei jää aikaa äänestyksille. En tiedä. Kannattaisi ehkä mieluummin pitäytyä puheajoissa puolitoista minuuttia, jos vain mahdollista. Pahoittelen, että nyt joudun todellakin näin lyhentämään seuraavien koordinaattoreiden osalta puheaika. Sitten Spinelli, Gue, olkaa hyvä. Kiitos. Toteaisin, että Natalie Crispex on uusi koordinaattorimme. Ehkä Alden puheenvuoron koittaessa hänelle voidaan antaa puheenvuoro. Pahoittelen tästä virheestä. Saatte seuraavana puheenvuoron. Onnittelut Natali siitä, että sinut on valittu uudeksi Allen koordinaattoriksi. Ja pahoittelun äskeisestä virheestä. En responsabilité, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Tällä lailla tämä vastuualue sitten alkaa. Ja nyt kun sain ihan hirveän lyhyen, lyhyen ajan, niin minulla olisi paljon, montakin kysymystä. Kollegat menivät jo asian ytimään ja kysyisin vain yhtä asiaa. Me hyväksyimme uuden direktiivin viime viikolla Strasbourgissa, joka koski terrorismin vastaista taistelua harmonisoidaksemme rikosoikeudellisen kehyksen koko EU-ssa terrorismin vastaisessa taistelussa sen jälkeen, mitä Amnesty Internationalin edustaja sanoi, äh, herra Ahmed Ashin, jota Unkarin viranomaiset epäilevät terrorismiteoista. Vaikka hän on ainoastaan puhunut kova ääniseen, haluaisin tietää, mitä mieltä tästä ovat Unkarin viranomaiset Voisitteko vastata minulle siihen, miten tämä on sopusoinnussa suurella enemmistöllä hyväksyttyjen säädösten kanssa ja tämän äsken mainitun direktiivin vaatimusten kanssa suhteellisuusperiaate ja perusoikeuksien takaminen. Ei voi haluta sekä mm, syödä kakkua että säästää kakku, joten eh, kyllä tässä Euroopan unioni on säätänyt omat direktiivinsä ja ne koskevat meitä kaikkia. Kiitos. Thank you very much and once again congratulations. Kiitos ja vielä kerran onnittelut ja pahoittelut virheestä. Ja sitten Kue eh, Rospinelli, olkaa hyvä. No pyytäisin, hyvä puheenjohtaja, että Vergia saisi, edustaja Vergia sai puheenvuoron, koska hän on varjoesittelijä. Puhu sitten hänen jälkeensä. Edustaja Vergia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, anteeksi nyt. Ja anteeksi varsinkin pyydän anteeksi siitä, että tulin myöhässä, mikä selvittää tämän. Haluaisin erityisesti korostaa sitä, millä tavalla pakolaisia kohdellaan Unkarissa ja ottaa esille kysymyksen, joka koskee tätä pakolaiskysymystä. Haluaisin ottaa esille sen yleisesti ottaen, varsinkin henkilöt, jotka on, ovat otettu esille tässä, ovat e, enemmistöltään syyrialaisia. Ja he ovat esimerkiksi vammautuneet Syyrian konflikteissa ja Unkarin viranomaisten reaktio on todella dramaattinen. Hamed Ashe ja Yemen ovat tällaisia tapauksia – Heidät on tuomittu kaikkein eniten ja syynä siihen, kuten täällä todettiin, on ollut se, että heillä oli mukanaan megafonit. No, se on aika yllättävää, että siitä sen seurauksena syytetään terrorismista. Ja näin heitä syydyttiin terrorismista, varsinkin siitä syystä, että hän on muslimi. Mehän tiedämme, että tätä ei voi lainkaan hyväksyä. Se kuuluu uskonnonvapauden piiriin. Uskonnonvapaus on kuitenkin näyttää olevan asia, joka etenee eri vauhdilla riippuen uskonnosta. Haluaisin myös kuulla siitä, miksi tämän oikeustapauksen yhdessä ei ole hyväksytty UNHCRn välittäjyyttä ja kohdittaanko kaikkia samalla tavalla – Saavatko ne, jotka tulevat itä, Unkarin itäosasta, kuin ne, jotka tulevat eteläosasta Serbiasta? Minusta nimittäin vaikuttaa siltä, että näin ei välttämättä ole aivan tapaus. Jos katsotaan lukuja, niin niiden suhteen, jotka saapuvat Unkarin alalle, alueelle. Sargentini seuraava. Sorry, chair. <laughs> Kiitos puheenjohtaja kysyisin Unkarin ministeriltä. Muutospaketti eh, viiteen eri lakiin, eh, pakolaislakiin ja rajalakiin, ja 7. maaliskuuta ilmeisesti näitä käsitellään, tai ehkä aikaisemminkin. Ymmärtääkseni tässä on mukana menettely, käsittely eh, liittyen turvapaikkahakemuksiin ja eh, tämä siis rajamenettelyistä puhuttaessa. Tällainen menettely on jo olemassa. Normaali turvapaikkamenettely ei siis toteutuisi enää lainkaan Unkarissa, vaan aina puhuttaisiin rajamenettelystä. Olenko ymmärtänyt oikein? Kysyisin myöskin seuraavaa. Miltä mielestänne näiden muutosten tulevaisuus näyttää? Sillä niillähän todellakin Euroopan akiita loukataan. Totesittekin jo, että näkemyseroja varmasti nousee esiin, varsinkin Euroopan komissiossa, mutta kun näin tulee käymään, niin voisitteko hieman kertoa siitä, miksi tähän taisteluun halutaan mennä? Kansalaisyhteiskunnan merkitys on varsin tärkeä demokratiasta puhuttaessa. Uusia rekisteröintimenettelyjä on jo otettu käyttöön ja kysyisinkin nyt teiltä, onko vielä muita suunnitelmia, joilla kavennetaan eh, kansalaisoikeuksien asemaa? Kiitos sitten, Rovaska, olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kysymykseni, niin- ja ne, joita tämä kiinnostaa, te voitte suorana seurata tätä keskustelua unkariksi. Huomaatte varmasti, että täällä sanotaan paljon sellaisia asioita, jotka eivät ole aivan totta tai jotka tulkitaan väärin. Tietyt kansalaisjärjestöjen edustajat puhuvat välillä vähän mitä sattuu. Minä olen hyvin hämmästynyt siitä, mitä Amnesty Internationalin edustaja sanoi. Hän haluaisi käyttää painetta, joka on oikeusistuimen päätöksen vastaista. Tämä on hiukan yllättävää kansainvälisen järjestön taholta. Tiedättekö, että kun Armed Ash pidätettiin, hänellä oli useita passeja, joissa oli Schengen viisumeita. Hänellä oli yksi yritys Kyproksella. Hän omisti viisi kulkuneuvoa, useita veneitä ja tämä kyllä herätti kysymykset, mitä tekemistä hänellä oli Serbian ja Unkarin rajalla kiviä kädessään ja kova äänisen kerran. Siellä poliisit eh, saivat vammoja, viisi henkilöä sai vakavia vammoja. Yksikään maa ei jättäisi tuollaista henkilöä tuomitsematta. Nyt minulla herää kysymys, mitä Amnesty International oikein tekee. 28 jäsenmaata ei ole nyt aivan ajan tasalla, kun ne puhuvat sellaisten sanomalehtien sulkemisesta, jotka, joilla ei ole enää varoja. Herra Niedermüller, olkaa hyvä. Minä haluaisin konkreettisia vastauksia. Jos pakolaisongelmaa ei Unkarissa ole, kuten eh, hallituksen edustaja täällä sanoi, niin miksi sitten tarvitaan tällaisia tarkistuksia ja kontteja, miksi maanmuuttajat täytyy sulkea kontteihin, jos tällaista ongelmaa ei ole. Toinen kysymys, kun te kommentoitte uutista siitä, että tämä muutos tulee koskemaan myös alle 14-vuotiaita nuoria, niin silloin tämä ei kuuluisi lapsiproseduuripiiriin, vaan nämä saisivat saman kohtelun kuin aikuiset. Miksi Unkarin hallitusta häiritsee, jos kansalaisjärjestöt ilmaisevat oman kantansa ja pyrkivät vaikuttamaan yhteiskuntaan? Eikö demokratiassa ole aivan oleellista, että kaikki pystyvät ilmaisemaan oman käsityksensä? Miksi olette sitä mieltä, että ainoastaan valitut edustajat voivat ilmaista kantansa Unkarin politiikasta. Kiitoksia. Kajika, please. Herra Kutsika, olkaa hyvä. Pytania, dwa pytania do pana ministra. Kiitos. Kysymys e, ministerille. Kysyisin Pitääkö paikkaansa, että hallitseva puolue on ainoa vastapuoli eh, kommunismin aikaan verrattuna. Itse katsoisin ja olen ymmärtänyt, että Unkarin yhteiskunta on paljon monikirjavampi ja että erityyppisiä mm, kommunismin vastaisia ryhmittymiä on maassa. Totesitte myöskin, että on syrjitty yrittäjä yrittämistä. Miten tämä on käytännössä tapahtunut ja kenen taholta? Kiitos, Rova Skubas, olkaa hyvä. Kollegat jo nostivatkin esiin sen ongelman, joka meitä kaikkia askarruttaa, eli ihmisoikeuksien kunnioittamisen hankaloituminen maassa esimerkiksi kansalaisjärjestön toimintavapauksia rajoitetaan Soros-järjestön erityisesti ja toisaalta sitten mediavapautta on kavennettu. Mutta pakolaisten tilanne myöskin on ongelmallinen ja on ymmärrettävä tässä yhteydessä myöskin yhteys eh, korruption vastaisen taisteluun. Kansalaisyhteiskuntahan ei voi harjoittaa omia eh, oikeuksiaan. Esimerkiksi median toimintaa rajoitetaan. Maassamme on pieni juna, E, juna, joka ei mene oikein minnekään, lähtee kuitenkin liikkeelle pääministeri Orbanin pää, omasta kotikaupungista, ja sitä on ilmeisesti rahoitettu EU-varoin. Eli ylipäätään kysyisin, mitä EU-varoille tehdään, miten niitä käytetään Unkarissa, mikä on sitten korruption asema, ja tässä tietysti puhutaan myöskin veroista, mutta e, meidän kannattaa ehkä katsoa, miten yhtenäisesti toimia, eikä pelkästään tämän kansallisesti. Esimerkiksi kun pyritään edistämään kansallista kehitysvirastoa maassa, olen huomannut, että on katsottu, miten nämä offshore-menettelyt hoidetaan, ja on ehdotettu, että todettu, että Yhdysvaltojen kannalta katsottuna Unkari on ongelmallinen maa rahan Peesusta puhuttaessa. Maan hallitus pyrkii torjumaan hyvienkin ihmisten maahan tulon ja sitten rikkaat oligarkit voivat tehdä melkein mitä haluavat. No ei tämä nyt ehkä ole ainoa tämän tyyppinen maa, mutta valitettava tilanne kuitenkin. Kiitos. Vissasen seuraavana, olkaa hyvä. Haluan puhua rehellisesti. Mielestäni tämä keskustelu on Unkarin valtion sisäinen keskustelu ja siellä tätä pitäisi käydä. On aika huvittavaa, että monissa esimerkkeissä voitaisiin samanlaisia esimerkkejä löytää muista Euroopan valtioista. Ranska on ollut kriisitilassa, hätätilassa terroristi-iskujen takia jo pitkään. Ja jopa monissa muissakin maissa on mediatuloutuksen jakautuminen samantyyppistä, mutta koska ihmiset nyt haluavat välttämättä pitää tämän keskustelun Euroopan parlamentissa eikä Unkarin demokraattisessa kansallisvaltiossa, niin tuo takaisin työntömalli, jota te olette toteuttaneet suhteessa Serbiaan. Eikö se ole aika samantyyppinen kuin se, mitä Euroopan komissio on ehdottanut Euroopan tasolla? Ja voisitteko hiukan kehitellä tätä, tarkentaa Turkin suhteen, Turkin ihmisoikeustilanne, kun Euroopan unionin kannalta ihmisoikeustilanne on Turkissa parempi kuin Serbiassa. Ja oma vaatimaton käsitykseni on, että Turkin ihmisoikeustilanne on paljon huonompi kuin Serbian, mutta ehkä Unkarin hallitus voisi vielä eh, selventää tätä asiaa hiukan. Kiitos. Wikström seuraavana, olkaa hyvä. Explicitly and with... Kiitoksia. No ihan suoraan. Ja myös rivien välistä on saatu kuulla kollegoilta ja Unkarin vieraltamme, että olen sitä mieltä, että EU ei pitäisi puuttua asioihin ja että tämä ei kuulu meille, koska meillä ei ole siellä toimivaltaa ja Unkaria osoitellaan tässä sormella. Minä kyllä nyt valittelen tätä. Mehän olemme jäsenvaltioiden perhe. Ja meidän tulisi tukea toisiamme myös vaikeina aikoina. Minun mielestäni artikla 2 on koko tämän asian ytimessä ja demokratia ja ihmisoikeus ja oikeusvaltioperiaate ovat niitä arvoja, joille koko unioni perustuu. Tämä koskee ilmaisuvapautta, sitähän on jo korostettu, mediavapautta ja niin edelleen. Mutta äärimmäisen huolestuttava on tilanne, josta on kuultu, joka koskee maahanmuuttajien tilannetta, jotka tulevat eu alueelle. Kuten tiedätte, mehän olemme työstämässä yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Minä olen Dublinin asetuksen esittelijä. Se, se eh, muuttaa Dublinin sisältöä huomattavasti välineistä, jossa päätetään siitä maassa, joka vastaanottaa sellaiseksi solidaarisuusmekanismiksi, jossa jokainen osallistuu. Miten on mahdollista, että ne viestit, joita neuvostolta kuulemme, ovat hieman huolestettavia, jos lievästi ilmaistaan. Haluaisin kuulla, että jäsentelette tätä hieman en- enemmän. Ja samalla pidetään mielessä se, mitä joku täällä mainitsi, että 85 niistä 65,5 miljoonasta tulevat tänään kehitysmaista. Erittäin pieni määrä tulee Eurooppaan. Emmekä meillä, eikä meillä ole varaa sellaiseen tilanteeseen, jossa jokainen jäsenvaltio ei kantaisi, kantaisi omaa vastuuta. Merci beaucoup, président, d'avoir organisé cette... Kiitoksia puheenjohtaja, että järjestitte tämän kuulemisen ja haluan aivan erityisesti kiittää kansalaisjärjestöjä niiden tomistusvoimaisista lausunnoista. Te ette ole saaneet yhtään vakavaa reaktiota, asiallista reaktiota Unkarista. Minulla ei ole sama tulkinta oikeudesta kuin teille. Minun mielestäni tässä ei ole eurooppalaista oikeutta vastaan rikottu, mutta minua huolestuttaa ennen kaikkea pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanne, kun tässä on tällaista muukalaisvihaista retoriikkaa ilmasta. Täällä ruokitaan vihaa ja myös vihaa Eurooppaa kohtaan herra Orban, joka haluaa systemaattista maahanmuuttajien pidätyksiä Serbian rajalla, niin äh, hän haluaa nyt aloittaa uudelleen tällaiset erittäin kyseenalaiset käytänteet. Minä haluaisin kysyä teiltä, mitä te odotatte meiltä, mitä te odotatte Euroopan unionilta. Te olette nyt nähneet, mitä Unkarissa tapahtuu, ja sama tilanne on myös Puolassa. Ja valitettavasti komissio, joka on ryhtynyt toimiin Puolan suhteen, ei ole tehnyt samaa Unkarin suhteen, koska Orban on puhunut EPPn kanssa. Meillä on kaikilla sama huoli. Tämä on kaikkien puolueiden yläpuolella ja Unkarin täytyy kunnioittaa perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta niin EUn liittymisen sen jälkeen kuin ennenkin sitä. Tämä ei ole mitään räätälöityä EU-jäsenyyttä. Kaikkia koskevat samat säännötkin. Paksoa seuraavana, olkaa hyvä. Én miniszter úrhoz Kiitoksia. Haluaisin kysyä ministeriltä suhteessa ministeriltä tästä Istanbulin yleissopimuksesta ja sitä, millä tavalla se suhtautuu naisten suojeluun ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan. Mikä on se suhde tähän yleissopimukseen? Thank you. And Mrs. Spinelli, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hallituksen edustajalle sanoisin, että Ehkä ei kannata muistella kommunismin uhreja, jos ihmisoikeus, eh, oikeuksen loukkaaminen on poliittisesti hyväksyttyä ja jos näiden oikeuksien määritelmää eh, pidetään jonkinlaisena kansallisena mahdollisuutena. Eh, meitä uh, Euroopan unionissa yhdistävät niin sanotut perustuslailliset kysymykset, perusoikeuskirjan ja ihmisoikeusyleissopimuksen kunnioittaminen. Ja Human Rights Watch ja Helsinki komitea ovat tehneet hyvää työtä eh, laatiessaan kirjeen ja mm, keskittyisin eh, tähän eh, rajavalvontalakiesitykseen. esitykseen piirätykset olisivat siis transiittoalueilla automaattisia ja tämä johtuisi hätätilasta. Ja nyt jo puolentoista vuoden ajan tämä hätätila on ollut vallalla. Kriteerit ovat kuitenkin jääneet hämärän peittoon. Pakolaiskriisi ei ole pakolaiskriisi, vaan se on Euroopan, koko Euroopan kriisi. Ja kysyisin myöskin menet menettelyistä liittyen näihin maksukysymyksiin ja toisaalta miten sitten valvotaan näiden ehdotusten hyväksyttävyyttä? miten nämä kaikki tehdyt esitykset vastaavat kansainvälisesti hyväksyttyjen sopimuksien määräyksiä. Ja viimeinen puhuja, olkaa hyvä. Niin. Minun kysymykseni koski Ahmedin tapausta ja kysymys esitettiinkin. Meillä, hänellä oli seitsemän tai yhdeksän passia. En nyt ehkä halua korjata teitä, mutta kysyisin, että korruptiotahan tuossa tapahtui. Sanon vain tämänkin. Okay, thank you very much. Thank you colleagues for all being... Kiitos ja kiitos näistä ytimekkäistä puheenvuoroista, kun tärkeää ja herkkää aihetta tässä tarkastelemme. Monet kysymyksistä esitettiin ministerin suuntaan, joten hän saa mahdollisuuden vastata. Ja monet puheenvuoroista olivat pikemminkin kommentteja kuin kysymyksiä. ilman nyt koordinaattoreiden ohjeita. ajattelin sen käyttää mahdollisimman hyödyllisesti seuraavat 35 minuuttia. Järjestöjen edustajat, antaisin teille nyt mahdollisuuden vastata ensin, mutta eh, lyhyemmin eh, koska useimmat kysymykset esitettiin ministerille, joten ministeri saa sitten vastata seuraavassa vaiheessa, mutta vähän yksityiskohtaisemmin. Kaikkien ei varmastikaan tarvitse vastata, koska kello on aika paljon, mutta muutama teistä ehkä voi käyttää puheenvuoron. Tietysti jos kaikki haluatte käyttää puheenvuoron, niin eh, silloin sekin on mahdollista, jos puhutte lyhyesti pari minuuttia per puhuja. Kuka haluaa käyttää ensimmäisen puheenvuoron? Mm, Robardaavi, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia kovasti näistä kysymyksistä ja kommenteista ja siitä, että olette näin kiinnostuneita perusoikeuksista Unkarissa. Annan kollegoiden vastata joihinkin kysymyksiin, jotka on esitetty. Ja haluaisin nyt keskittyä itse mm, turvapaikanhakijoiden pidätysteemaan. Se on mielestäni erittäin huolestuttava, ei pelkästään siitä syystä, että kyseessä on asia, joka on seurasta siitä, että EU-lainsäädännön soveltamisen tulisi johtaa siihen, että arvioidaan tilannetta ja päätösten oikeasuhtaisuutta, mutta myös siitä syystä, että tällä hetkellä se myös jo vaikuttaa suuren osan turvapaikanhakijoista Unkarissa. Unkari on hyvin pitkään äh, ollut äh, huonomainen siinä mielessä, että se on pidättänyt turvapaikanhakijoita aika laajamittaisesti. Se, mitä me näemme, mistä olemme erityisen huolissamme, on se, että näillä kauttakulkualueilla ei edes tehdä pidätyspäätöstä, vaan kuten Unkarin hallitus mediassa julkisissa lausunnoissaan on tehnyt selväksi, se ei edes pidä vapauden riistoa pidätyksenä näillä alueilla. Siitä syystä mikään turvaverkko ei sovellu. Ne eivät sovellu, se ei sovellu nyt, eikä se sovellu tulevan lainsäädännön puitteissa. Eurooppalainen kidutuksen vastainen komitea ja Euroopan neuvoston ihmisoikeus eh, on katsonut. Ja siitä syystä on aivan selvää, että ihmisoikeuslainsäädännön puitteissa on nimenomaan kysymys pidättämistä. Meillä täytyy olla oikea juridinen puitteisto ja päätös, joka pohjautuu tapauskohtaiseen arviointiin. Tämän lisäksi meillä täytyy olla kunnon korjauskeinoja juridisesti katsoen, kuten myöskin mahdollisuus oikeusapuun äh, juristeilta ja ähm, kansalaisjärjestöltä. Mikään, mitään tällaisia turvamenettelyitä ei ole lainsäädäntöluonnoksessa. Itse asiassa turvapaikanhakijat joutuvat maksamaan pidätyskustannuksistaan, eivät saa sitten myönteistä päätöstä, jossa todetaan, että he tarvitsevat kansainvälistä suojaa. Minusta tämä on erittäin huolestuttavaa ja kiitoksia kovasti siitä, että seuraatte tätä asiaa yhdessä Euroopan komission ja Unkarin hallituksen kanssa toivoisin, että ette ylitä kahden minuutin puheaikaa, jos tulee jatkokysymyksiä. Seuraava puhe, olkaa hyvä. Kiitos. Media eh, kysymyksestä. Tässä ei puhuta pelkästään asetuksesta, joka voi rajata media- ja toimintaympäristöä, vaan todellakin eh, pluralismin eh, puute on toinen ongelma ja tietyt näkemykset, eh, niitä muokataan. Ja tämän jo tulisi saada hälytyskellot soimaan. 27 prosenttia eh, toimittajista katsoo, että eh, politiikka valvoo mediaa eikä toisinpäin. Sitten kansalaisyhteiskuntakysymys ja lainsäädäntöehdotus. Kannattaa muistaa se, että jos kansalaisjärjestö laiman siitä, että se tuo äänensä kuuluviin, niin tällöin kyseenalaistetaan demokratian toimintaperiaatteet. Voisi olla eh, hyvä, jos tarjotuisi mahdollisuus puhua enemmänkin näistä kysymyksistä tästä sääntelystä ja lainsäädäntöehdotuksesta. Kiitos. Ja herra Kardos, olkaa hyvä. Kiitoksia ihan lyhyesti. Kommunismin rikokset tapahtuivat ja niitä pitäisi tutkia. Tämä on erittäin kiinnostava kommentti teiltä, herra Juret, kun monet parlamentaariset komiteat ovat pyrkineet ratkaisemaan tämän asian, mutta eivät ole pystyneet viemään prosessia loppuun. Mitä tulee sitten kansainvälisiin naisten oikeuksiin Naisten, naisilla on oikeus itse päättää omasta ruumiistaan ja siitä haluavatko he jatkaa raskautta vai eivät. Ja Tämä sama säädös on ollut Unkarin lainsäädännössä 90-luvulta saakka, mutta nyt se on nostettu perustuslailliselle tasolle, mikä on ideologinen statement hallitukselta, ja se on hyvin problemaattista. Mitä tulee Ahmed Eltsin, äh, me emme ole kommentoineet hänen tuomiotaan, vaan sitä, miten tämä prosessi eteni oikeusistuimessa. Siellä hallituksen edustajat äh, vahvistivat äh, näitä asioita. Minä henkilökohtaisesti olin 16.9. paikalla. Police officers, Ja silloin noita poli, no, poliisit saivat vammoja. Toisella puolella oli 300 maahanmuuttajaa, eikä riippumatonta tutkimusta tästä tilanteesta tapahtunut. Me emme kiellä, että Ahmed puhui megafoniin, mutta uskomme, että näille, oikeuksille on, näille rikoksille on parempikin nimitys kuin terroriteot. Kiitoksia. Santu, As I have to speak in another... Äh, puhun sähkömuodossa ja siitä syystä käytän Unkaria. Kun puhutaan perusoikeuksista ne, ja näistä kyseisistä kuudesta henkilöstä, olemme tekemässä analyysejä Peter Churchin ja toisen kollegan kanssa. En tiedä, miksi tämä teitä kiinnostaa, edustaja Zipel. Suurin osa kommenteista, jotka täällä on esitettiin, eh, ovat seurausta siitä tahdosta luoda lainsäädäntöä ihmisten toivo, toivojen mukaan. Geneven pakolaissopimus ei mahdollista sosiaaliturvapalveluiden saantia. Kysymys on tilapäisestä suojasta ensimmäisessä paikassa, esimerkiksi Libyassa, Syyrian kansalaiselle, eikä Unkarissa. No varmaan tämä on turhauttavaa teille, kun puhutaan Ahmed Ashin tapauksesta. Olen samaa mieltä siinä, että Donald Trump on aivan oikeassa – kun sanotaan, että kansakunta ei ole kansakunta ilman rajoja, emme me voi luopua rajojemme suojelusta. Ja tuomio, joka on otettu käyttö ensimmäisessä asteessa, pysyy. Vuodesta 90 eteenpäin vuoteen 2000 ja 2000-luvun alkuun asti kansainvälinen yhteisö on tottunut siihen, että media on täysin liberaali Unkarissa tilanne on tällä hetkellä aivan sama. Tilanne on jopa tasapainoisempi. Ja jos olemmekin päättäneet Nepsamun Chegin toiminnan lakkauttamisesta, niin se on aivan markkinoihin liittyvä kysymys. Meillä valtava määrä kansallisjärjestöjä, Unkarissa, jotka näitä asioita um, for the rest of the time. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Minäkin haluaisin vastata unkariksi. Arvoisat edustajat, ihan ensiksi haluaisin kiittää teitä esittämistänne kysymyksistä ja haluan kiittää myös kansalaisyhteiskunnan edustajia, jotka ovat täällä paikalla. Me Unkarissa elämme demokratiassa, me olemme avoimia ulospäin, olemme avoimia dialogille ja keskustelulle, ja tämä on aivan normaalia, mutta on yksi asia, joka on mielestäni surullinen, kun puhutaan maahanmuutosta, ei erotella pakolaisten ja maahanmuuttajien välillä. Kaikki ihmiset puhuvat pakolaisista, mutta minun mielestäni tilanne on hyvin paljon mutkikaampi. Kyse on maahanmuutosta ja on monia erilaisia maahanmuuttajakategorioita. Ja on tärkeää erottaa pakolaiset ja maa- ja taloudelliset maahanmuuttajat toisistaan. Taloudelliset maahanmuuttajat haluavat, tulevat Marokosta ja muista maista Eurooppaan, jotta voisivat elää parempaa elämää kuin kotimaissaan. Eli yhtäältä ovat nämä taloudelliset maahanmuuttajat ja sitten toisaalta nämä pakolaiset. Tästä erottelusta ei tänään ole ollut mitään puhetta ja se on kuitenkin hyvin tärkeä. Entisen Jugoslavian sodan aikana Unkari osoitti solidarisuutta kymmeniä tuhansia ihmisiä eli ja tuli Serbian ja Kroatian rajoilta Unkarin ja Unkari otti heidät vastaan, mutta olimme tietoisia siitä, että ihmiset palaisivat omiin maihinsa aikanaan. Usein me unohdamme, usein unohdetaan se apu, jonka Unkari antoi näille ihmisille ja Meillä on taipumus myös unohtaa vuoden 1956 tapahtumat, jolloin monet unkarilaiset pakenivat ulkomaille. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että nämä ihmiset tekivät yhteistyötä viranomaisten kanssa vastaanottoleireissä. Tämän päivän tilanne on täysin toinen. Ihmiset eivät usein tee yhteistyötä leirien kanssa, haluavat kaikki mennä samoihin maihin ja niin edelleen. Yhteistyö on kuitenkin hyvin hedelmällistä. Tätä, tapaa, tätä on tapahtunut vuodesta 2015 lähtien. Ihmiset, jotka tulevat Unkariin, eivät tähtää Unkariin. He haluavat jatkaa Saksaan, Ruotsiin saakka, Länsi-Eurooppaan saakka. Joka tapauksessa Euroopan läntisiin maihin e, kaikista erinomaisista e, asiantuntijoista huolimatta, joita viranomaistemme keskuudessa on jos katsotaan tilastoja, niin todetaan, että 9000 haavoittuvaa ihmistä, haurasta ihmistä saapui Unkariin viime vuonna ja 8000 näistä 9000 ei odottanut prosessinsa päättymistä ennen lähtöään kohti Saksaa, kohti Itävaltaa. Mitä Itävallan ja Saksan ministerit tulevat sanomaan meille? No, he sanovat meille, että meidän täytyy suojata omia rajojamme. Olen itse elänyt nuoruuteni kommunismin alla ja olen hyvin iloinen siitä, että voin tarttua autoni rattiin ja ajaa Brysseliin asti ilman, että minua kontrolloidaan tai että minut pysäytetään. En haluaisi asettaa tätä liikkumisvapautta vaaranalaiseksi. tällä hetkellä se on vaaran alla, se on uhanalainen, jos nyt katsotte millaisia rajavalvontapisteitä Itävallan ja Unkarin välillä on, niin huomaatte, että Unkarin täytyy suojella omia ulkorajojaan se, me tarvitsemme sitä, jotta voimme säilyttää liikkumisvapauden. Kun puhutaan maahanmuutosta, on tärkeää katsoa, miten tämä uudelleen sijoittaminen toimii. 60 000, anteeksi, 600 000 henkilöstä vain 10 000 on uudelleen sijoitettu akkor... Meillä on pakolais... Me olemme äh, äh, antaneet 200 000 äh, sakkouhan, jos hyväksyn, että otan tämän ihmisen vastaan, minun täytyy maksaa vain 10 000 200 000 sijasta. Meidän, meidän täytyy kunnioittaa toimintatapoja. Me olemme aina kunnioittaneet eurooppalaisia säädöksiä ja meillä on aina toteutettu oikeudellista kontrollia ja hyvin usein oikeusistuimet ovat muuttaneet turvapaikkoja koskevia päätöksiään. Me tiedämme, että meidän täytyy ryhtyä toimenpiteisiin Schengen-alueen suojelemiseksi ja me tulemme kunnioittamaan kriteereitä ja luomaan sellaiset tarvittavat olosuhteet Eh, tulemme pitämään huolta lapsista, mutta oikeusvaltio ei ole toimiva kuin silloin, kun myös yleinen järjestys ja yleinen turvallisuus pystytään takamaan. Ilman niitä oikeusvaltio ei voi toimia. Meidän on oltava rehellisiä. Terrorismi on todellinen. Me emme voi koskaan tietää, missä se iskee seuraavaksi. Ranskan suurlähetystössä pidin puheen 14.7. Ranskan kansallispäivänä ja sanoin, että ei voi koskaan tietää milloin seuraava ja missä seuraava isku tapahtuu ja se tapahtui sitten samana iltana Nitsassa. Slovenia, Kroatia ovat myös sulkeneet rajojaan, mutta sitä ei ole pidetty samanlaista halota kuin meidän tilanteestamme, kun Espanja rakentaa ö, ö, muurin oman afrikkalaisen erillisalueensa ympärille, niin kansalaisjärjestöt valittavat paljon vähemmän Kyse on eurooppalaisesta kriisistä. Meidän on vastattava tähän kriisiin ja meidän on tehtävä selkeä ero taloudellisten maahanmuuttajien ja pakolaisten välillä. Uudet säännöt, jotka otamme käyttöön, tulevat olemaan tiukkoja, tiukkoja sääntöjä, mutta me tulemme ö, pitämään huolen oikeudellisesta valvonnasta. Tulemme myös huolehtimaan puolustuksesta ja ihmiset tulevat saamaan omat asianajajansa käyttöönsä. Ihan ensimmäiseksi haluaisin puhua kansalaisjärjestöistä. Viime vuonna esitin lainsäädäntöesityksen, jonka mukaan yhden vuoden rekisteröitymisen sijaan kansalaisjärjestöt voisivat välittömästi aloittaa toimintansa. Kukaan ei onnitellut minua tästä. Sen sijaan me sanoimme, että kansalaisjärjestöjen rekisteröimisen pitää olla automaattista, koska se mahdollistaa, niin, mahdollistaa niiden toiminnan. Kukaan ei iloinut tästä eikä onnitellut minua, eikä minä nyt sellaista tässä kerjää, mutta, mutta toivon, että ihmiset olisivat kuitenkin objektiivisia, koska me helpotimme kansalaisjärjestöjen rekisteröitymissä. Unkarissa on 60 000 kansalaisjärjestöä. Ne todella kukoistavat. On aivan luonnollista, että ne ovat järjestöjä, jotka toimivat. Se on normaalia demokratiassa kun sanoin, että tällaisia laillisuuseroja oli olemassa, legitimiteettieroja, että hallitus on, äh, hallitus on äh, vaaleissa ilmaistujen äänten välityksellä legitiimisyyden. Ei, ei tässä ole kyse mielipiteiden ilmaisemisesta. Täytyy kuunnella kansalaisjärjestöjä ja sen perusteella päättää, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei, mutta tämä koskee kaikkia maita. Se on sama tilanne kaikissa maissa ja mitä tulee kansalaisjärjestöjen tulevaisuuteen. Mielestäni voin sanoa, että niillä ei ole syytä huoleen. Kun katson Venetsian komission, komitean raporttia, me olemme nyt jo luoneet lainsäädännön, joka vaatii kansalaisjärjestöjen rekisteröitymistä, sellaisten kansalaisjärjestöjen rekisteröitymistä oikeusistumiset jotka ovat saaneet tietyn määrän rahaa ulkomailta, mutta ei tässä muuta raporttia tarvita kuin tämä Venetsian komitean mukainen raportti. Tämä on täysin demokratian mukaista. Ei kansalaisjärjestöillä ole mitään syytä huoleen. Ihan konkreettisesti haluaisin puhua vielä vankiloiden kansoituksesta. Me olemme keskustelleet Euroopan neuvoston kanssa. Meillä on 6000 tapausta, jotka odottavat ratkaisua. Ja mitä tulee oikeudellisten kysymysten ratkaisemiseen, me tulemme ottamaan käyttöön tehokkaita prosesseja. Mitä tulee perustuslakituomioistuimeen, se pystyy jopa perumaan oikeus tuomioistuinten päätökset. Perustuslakituomioistuin toimii erinomaisesti ja se on jopa hylännyt tai perunut itse tekemäni lainsäädäntöehdotuksen, joka liittyi juridiikkaan. Mitä sitten tulee tähän Ahmedin tapaukseen, siitä on puhuttu täällä paljonkin, mutta minä en kyllä tohtisi kritisoida päätöstä, joka on tuomioistuimen tekemä päätös. En ole ikinä ottanut sellaisia vapauksia, että sanoisin, että jonkun oikeusistuimen päätös on hyvä tai huono, ja sitäkin vähemmän, kun kyseessä ei ole lopullinen tuomioistuimen päätös. Minä en todellakaan halua ottaa kantaa tuomioistuimen päätöksiin. Tästä yleinen syyttäjä on vastuussa ja oikeu, eikä oikeusministeri voi ilmaista käsitystään tämän tyyppisistä asioista. Haluaisin vielä muutamalla sanalla viitata herra Niermeyerin sille ottamaan kysymykseen. Eli se, että pakolaisongelmaa ei olisi. En tiedä, olemmeko me samassa maassa, mutta kyllä vain, jos meillä on 240 ihmistä, jotka yrittävät laittomasti rajan yli, niin ei silloin voida sanoa, etteikö Ranskassa olisi maahanmuutto- tai pakolaisongelmaa. Ja Ranskassa tämä hätätila, poikkeustila on ollut voimassa jo pitkään. Ja hyvin monet ihmiset ylittävät Kreikan ja Turkin välisen rajan monen kertaan päivässä täysin tästä sopimuksesta riippumatta. Ja tähän on vielä syytä todeta, että Turkki on maa, on Euroopan unionin ehdokasmaa ja Kööpenhaminan kriteerien nojalla sillä täytyy olla asianmukaiset järjestelmät me emme pelkää kansalaisjärjestöjä, me keskustelemme niiden kanssa Budapestissa, Brysselissä ja joka paikassa. Se on ihan normaalia. Ja kolmas kysymys. Tämä liittyy 14-18-vuotiaisiin nuoriin henkilöihin. Minä uskon, että viranomaiset kyllä kykenevät hallinnoimaan tätä kysymystä. Seuraava kysymys, johon haluaisin vielä viitata. Täällä on puhuttukin jo kommunistihallinnosta, Kyllä vain kommunismin rikoksista täytyy puhua, aivan niin kuin holokaustistakin täytyy puhua ja on tunnettava kommunismin rikokset yhtä lailla. Me olemme asuneet, eläneet maassa, jossa tällaisia rikoksia on tapahtunut. Ja jos emme informoi nuoria, niin he saavat vääristyneen kuvan diktatuureista meidän täytyy puhua kommunismirikoksista. Ja ihan minuutti pari vielä. Sitten naisten tilanne, Istanbulin sopimus. Me haluamme syyskuussa. Me tällä hetkellä olemme konsultaatiovaiheessa ja haluamme syyskuussa tämän työn loppuun. Oikeusministeriö on katsonut uurien suojelun prioriteetiksi ja meillä on jopa eurooppalainenkin projekti tämän asian ympärillä. Haluaisin kiittää kaikkien, kaikkia heidän panoksestaan. Me olemme demokraattinen maa ja minä olen valmis käymään keskustelua. Se on ainoa tapa dialogi ja ne, jotka täällä ovat viitanneet artiklaan 7, tämä meidän täytyy hylätä. Artikla 2, sen arvot ovat minulle tärkeitä ja lapsille myös, ja sen täytyy olla perustana eurooppalaisen yhteisen talon rakentamiselle. Kyllähän täällä on eroja EU-perustajamaiden, pienten maiden, suurten maiden välillä, pienten maiden, köyhien maiden ja rikkaampien maiden, myöhemmin liittyneiden maiden ja perustajamaiden välillä. Se ei ole hyvä. Keski-Euroopassa on paljon syrjintää, joka kohdistuu yrityksiin. Tämä on kyse, tässä on kyse kilpailusta, sekin on perusoikeus, mahdollisuus kilpailuun, mahdollisuus muuttaa asioita. Olen sitä mieltä, että dialogi on tarpeellista, se on ainoa mahdollisuutemme ja sen takia minä olen täällä. Kiitos kaikille. Um, to colleagues. Um... Kiitos. Näin sanoen voidaan päättää, kun on totesi, onko tarpeen järjestää tällaisia kuulemisia ylipäätään. Oltiin varovaisia, kun tätä eh, järjesteltiin, ja kyllä eh, Euroopan parlamentin on syytä tarvittaessa tarkastella ihmisoikeustilanteen toteutumista. Ja todellakin kiitos käytetyistä puheenvuoroista ja kiitos myös panelisteille. Kaikki varmasti tekivät parhaansa ja pyrkivät hyvin vastaamaan näihin kysymyksiin myöskin. No, Täydellistähän ei voi tällaisesta kuulemistilaisuudesta saada, mutta kiitos kaikille, jotka kuitenkin parhaansa ovat tehneet eh, sen onnistumisen mahdollistamiseksi. Ja jatkamme sitten äänestyksillä kello 17. Good afternoon, colleagues. We can begin the vote whenever. Hyvää iltapäivää kaikille. Aloitetaan äänestys, kun kaikki ovat valmiina. Meillä mitään muita asioita ei ole, eli pelkät äänestykset, mitä nopeammin olette valmiita, sitä nopeammin voimme päättää. Ovatko kaikki valmiina? Koordinaattorit, kaikki sähköisesti. Nopea muistutus. Jos, kenelläkään ei ole, jos jollakin ei ole tätä sähköistä korttia, niin ilmaiskaa se nyt. Ja näin laskemme sitten ihan käsipelillä nämä teidän äänenne. Kaikilla näyttävät kortit olevan mukana vai? Jos kaikki ovat valmiita, voimme ryhtyä äänestämään ensimmäistä asiasta. Skripek Stevensin sijalla, niinkö? I don't, we don't have either of them, but do we have anyone... No ei kumpikalle paikalla. Onko Esärstä joku sitten? No voidaan tästä ryhtyä äänestämään heti. Voidaanko? Yeah, we can. Okay. So... No voidaan. Kukaan ei halua ottaa kantaa. Tarkist- Hetkinen, mistä säännöstetään? Kysymys on matkustajarekisteröinnistä, jotka ovat matkustaja aluksessa ja niin poispäin. Äänestys on alkanut. Tarkistus 12. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Skripeksellä istu, istahtaakin jo. Annetaan nyt hänelle vielä sen verran aikaa, että hän ehtii istutua. Odottaa, että Skripek pääsee istuutumaan. No niin, tarkistus 13 äänestys on alkanut. is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 14. Äänestys on alkanut. päättynyt, hyväksytty, 15 äänestys alkanut, päättynyt, hyväksytty, 17 äänestys alkanut, päättynyt, hylätty, 16 äänestys alkanut, Päättynyt. Hyväksytty. 18. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 19. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. 21. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 20. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 22. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 23. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Johdantosan kappaleet, tarkistus yksi Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Tarkistus kaksi Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Äänestys kolme, äh, tarkistus kolme. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Neljä. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Viisi. Alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Vaikka tuolla SED-ryhmä vähän hajoakin. Tarkistus kuusi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 7. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 8. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 9. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Äänestys on alkanut 2010. Päättynyt. Hylätty. Tarkistus 11. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt ja hylätty. Sanon 53.4 puitteissa. Nyt on esittäneet tarkistukset, jotka tänään on esitetty liikennevaliokunnalle, live-valiokunnan nimissä. Kiitoksia. Näin siirrytään äänestykseen, joka koskee jäsenvaltioiden niin sanotun primin päätöksen täytäntöönpanoa. Muistutan siitä, että parlamentti kuullaan näissä asioissa ja neuvosto pyysi parlamentti esittämään näkemyksensä kolmen kuukauden sisällä. Koska neuvottelut päätettiin 23.11. olemme pyytäneet määrää lykkäämistä neuvostolta ja asia esitettiin 9. helmikuuta. Näin voidaan siis ryhtyä äänestämään. Äänestys tehdään, käydään täysistunnossa maaliskuussa, jos kaikki ovat valmiita. Meillä on yksi äänestys joka hoidetaan nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Has everyone voted? The vote is closed. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 42 puolesta, kaksi vastaan. Ei tyhjiä. Okay. The next point um, regards the... Seuraava kohta koskee taas niin sanotun Prymin päätöksen täytäntöönpanoa. Muistutan jälleen, että meidän piti esittää näkemys tuosta kolme kuukauteen, eli 23.11. käytiin neuvottelut. Asia esiteltiin 9. helmikuuta kokouksessa. Tarkistuksen esitetty äänestetään nimenhuutoäänestyksellä. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. And now we come to point seven. And here we have um, the vote on the establishment. Ja nyt meillä on kyseessä maahantulojärjestelmän luominen, joka koskee kolmansien valtioiden henkilöt, jotka ylittävät rajoja ja siitä, miten he pääsevät alueellemme. Tiedätte, meidän esittelijänä Haluaako hän käyttää puheenvuoron? Mr. Diaz de Mera, do you wish to say anything? No, muy brevemente, señor presidente. Solamente para... Arvoisa puheenjohtaja, täällä on ollut hyvin kiihkeä poliittinen debatti. Okay, thank you, Mr. Diaz de Mera. Um... Kiitos, Diaz de Mera. Ja näin voimme äänestää, jos kaikki ovat valmiit. Hyvä, voimme ryhtyä äänestämään. 149, 510, 12, kaikki yhdessä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi, viisi, neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artiklasta yksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty kompromissi artiklasta kaksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 333. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. kompromissiartiklasta kolme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 34, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 353 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 354 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Artikla 5 kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hy- hyväksytty. Spinelli äänestää tyhjää. Vai eikö laite toiminut? Voitte ehkä vaihtaa paikkaa. Olkaa hyvä, odotellaan tässä pieni hetki. I'm just, I'm moving to sort of the dignity thing. I think everyone... Oletteko jo paikalla? Kompromissiartiklasta yhdeksän, 39.40 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi. 392 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. artiklasta 9 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklasta 10 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 414 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 415 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 41 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 417 äänestys alkaa. 417. Äänestys päättyy. Hylätty. 418 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 419 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklan 12 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi. Artiklan 13 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artikla 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 15 kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 16 kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Artikla 465, äänestys alkaa. 465. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklaan 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissiartiklan 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklan 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Artikla 20 kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Luku kolme, kompromissi, artikla 22.25, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 119 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Luku neljä. Kompromissiäänestys alkaa. Äänestys päättyy. äänestämme ryhmänä seuraavista kahdesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi artiklasta 30. 533. Äänestys alkaa. 533. Äänestys päättyy. hylätty. 534. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartiklan 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklan 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklan 34. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklan 35. Ei vielä. 17. Ei vaan 16. Äänestys alkaa. 16 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartiklan 35 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklan 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 623. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartiklan 38 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 636. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 638 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartiklan 39 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompro- tekniset tarkistukset. Äänestys alkaa. Yhtenä ryhmänä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi. Yksi nolla viisi. nolla seitsemän kompromissi artikla 40. Kompromissi artikla 40 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 85. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 641. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Hylätty. 95. Äänestys alkaa. Äänestys on käynnissä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 654 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 665, äänestys alkaa. Kuusi kuusi viisi tarkistus. Yksi EPP-ääni liikaa. Eli jos yksi jättäytyisi pois, niin äänestämme uudelleen tarkistuksesta 665. Hyvä, kiitokset TPP. 665, äänestämme uudelleen. Äänestys on päättynyt ja tämä tieto huomioitiin. Äänestys on päättynyt ja hyväksytty. 104, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 106. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 666. Äänestys alkaa. No Roberta on nyt huomannut tämän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklaan 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklaan 50. Äänestys alkaa. Toivottavasti tämä ei mene läpi. Kukaan ei ymmärtänyt vitsiä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusi, seitsemän, yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissiartikla on 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartikla 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklaan 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklaan 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklaa 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Meninkö minulta ohi? Ei vissiin. Hyväksytty. Kompromissi artiklaan 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi artiklaan 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklaan 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi artiklaan 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiartiklan 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 720. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 142. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 721. Äänestys alkaa. Tanja, haluatko sanoa jotain? Tämä on, nyt on maanantai ja olen tosi pahoilla. Niin Se nyt oli vain tyhjä. Mä vitsi, voit sanoa mitä ikinä haluatkaan. We are 7 to 1. No en sano ihan mitä vain, mutta jos puhutaan 7 2 yhdestä, niin minulla on suullinen tarkistus. Luen sen poikkeuksena kappaleesta 1 luvusta 4. Se soveltuu kaksi vuotta sen jälkeen, kun operaatiot ovat alkaneet, aivan kuten artiklassa 60 kappaleessa 1 sanotaan, ja vasta sen jälkeen, kun arvioraportti on esitetty parlamentille ja neuvostolle, joka osoittaa sen toteutettavuuden ja tarpeellisuuden. No Hienosti puhuttu, Tania. nyt äänestetään tästä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. And that is rejected. Hylätty. Um, and now we go to compromise. Ja sitten menemme kompromissiin, joka koskee johdantaosan kappaleita ja äh, sitaatteja. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. That is Hyväksytty. Now on recitals, they all fall. Sitten sitten johdanto-osan kappaleet. Eli nyt voimme mennä loppuäänestykseen. Loppuäänestys, huuto, nimenhuutoäänestyksenä. Ovat, oletteko valmiina? Eli loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 38 puolesta 7 vastaan yksi tyhjä ääni. Kiitoksia ja onnittelut eh, Dias de Meralle. Uh, Mrs. would you like to take the floor? Rouva Vergier, haluatteko käyttää puheenvuoron tästä? Kiitoksia siitä huolimatta, että kaksi tarkistusta niin hyväksyttiin. GUE haluaa ilmaista vähemmistökannan selittääkseen oman äänestyksensä artikla 52 kohdan ä, A ja neljännen kohdan nojalla. Haluatteko sanoa jotain tästä? Pyydän anteeksi. Ai. Security. Mr. Diaz de Mera, please. Diaz de Mera, olkaa. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vain sanoa, että rouva Vergialla on täysi oikeus vedota 52 aahan. Tämä on vähemmistöjen oikeus ja minä sitä kyllä kunnioitan. Herra Diaz de Mera, en odottanut teiltä vähempää. Kiitoksia tästä. Olen pahoillani kollegat, meidän täytyy nyt sitten äänestää neuvottelujen aloittamisesta 59, 50 B ja C. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 40 puolesta, 4 vastaan, yksi tyhjä ääni. Onnittelut, Tias de Mera. Ja nyt me sitten menemme taas Tias de Meran ö, asiakirjaan. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ette, siis menemme suoraan äänestykseen. 20, 21 ja 22 yhtenä ryhmän äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy hylätty, hylätty, kompromissi yksi, äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty, And then We go to the final vote. Ja sitten loppuäänestys, jotta kaikki olisivat onnellisia. Nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Minä olen täällä tehdäkseni teidät onnellisiksi. Loppuäänestys. Kuten kaikki äänestivät, äänestys päättyy. 38 puolesta 7 vastaan yksi tyhjä. Onnittelut, herra Diaz de Mera. Ja. Rouva Vergia. Aha. You change your mind this time. Tällä kertaa muutitte mielenne. Ei suinkaan, en ollenkaan muuttanut mieltä, mutta tämä on seurausta ensimmäistä, että meille riittää se, että esitämme yhden yksittäisen lausunnon ja se meistä on aivan riittävä. Which, which, yeah, which you can keep. Totta kai voitte näin toimia. Eli 69C, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 puolesta 4 vastaan 1 tyhjää. Hyväksytty. And again, colleagues, I should say the report will be tabled. Ja tämä sitten maaliskuun toisessa täysistunnossa tämä tulee parlamentin käsiteltäväksi. Kiitoksia. Lopetamme äänestykset.